ehdotuksista sovittiin ja kaikkien poliittisen puheenjohtajat tukivat näitä ehdotuksia, jotka esittelen kohta. Ne johtavat siihen lyhyesti sanottuna, että täysistuntoa ei ole torstaina. Eli torstaina ei ole mitään, torstaina ei ole mitään työjärjestystä. Torstaina ja perjantaina voi allekirjoittaa nimensä listaan ja yksittäiset jäsenet voivat tehdä työtä parlamentissa, mutta täysistuntoa ei ole. Torstaina ei käsitellä mitään täysistuntoa esitystä kohtia, mutta työ tietysti on meidän velvollisuutemme. Ja ne, jotka allekirjoittavat nimensä listaan torstaille ja perjantaille, heitä kohtellaan normaalisti, niin kuin aina, torstaita ja perjantaita koskien. Siinä ei ole muutosta. Haluaisin myös painottaa, että tällä viikolla ei ole äänestyksiä. Ei ollenkaan äänestyksiä. Ei täysistunnoissa. Eikä valiokuntien kokousten aikana, jos niitä pidetään. Valiokuntikokouksia voidaan pitää jopa torstaina, jos joku valiokunta haluaa pitää kokouksia, mutta ilman äänestyksiä. Näin olemme päättäneet. Syynä on se, että kaikki kollegamme eivät fyysisesti olla tulla paikalle. Jotkut ihan yksinkertaisesti eivät fyysisesti voi tulla istuntoon, emmekä voi ottaa heiltä pois oikeutta osallistua. Täällä ei ole mitään tekemistä äänivaltaisuuden kanssa, koska todennäköisesti se tulee. Sillä on, se kuitenkin liittyy siihen, että jotkut ihan yksinkertaisesti eivät voi päästä tänne. Haluaisin myös kertoa että äänestysten siirtäminen ei uhkaa missään oikeusmielessä velvoitteidemme täyttämistä neuvostoa kohtaan. Se on tärkeää. Kahdella viikolla siirrämme siis äänestyksiä. Ne ovat äh, Brysselin toukokuun täysistunnoissa. Mutta jos ajattelemme ministerineuvoston kanssa käymäämme yhteistyötä ja sopimuksiamme toisista käsittelyistä, niin se voidaan näin hoitaa. Se on myös tärkeä tieto meille kaikille sen vuoksi. Ja halusin myös kertoa, että oli hyvin tärkeä syy sille, että 100 prosenttisesti nyt siinä kokoomassa kun olemme, niin keskustelisimme ja pitäisimme kokouksia, koska huomenna on ylimääräinen kohta, jota emme ennakoineet huomen aamulla. Se kohta liittyy nykyliikenne ja kuljetustilanteeseen Euroopassa ja sen seuraukset Euroopan kansalaisille kahden tunnin keskustelussa huomenna paikalla on komission puheenjohtaja Barroso, niin siinä haluamme miettiä sitä, että mikä tilanne Euroopassa on, kun liikkuvuus on rajoitettua, lentoyhtiöiden lentoyhtiöt ovat tässä uhattuna, työttömyys uhkaa niissä paikoissa, joissa on satamia ja lentokenttiä ja uhkaa lentoyhtiöiden kaatuminen. Eli tämä on suuri vakava uhka Euroopan kansalaisille ja sen vuoksi keskustelu huomenna aamulla, sillä on tärkeä merkitys. Tällaista työjärjestyskohtaa ei aiemmin esitetty parlamentin istunnossa. Tämä on aivan uusi kohta, joka on lisätty sen vuoksi, että nyt on niin vaikea tilanne tässä suhteessa EU-ssa ja sitä täytyy vakavasti käsitellä. Loput kohdat, pois lukien nämä kohdat torstailta, ne toteutetaan. Huomenna kello yhdeksältä. Muutaman minuutin päästä kerron kaiken. Päivä, päivä kerrallaan mennään. Tämä oli vain alussa näin yleistä tietoa. Nyt viimeinen yleinen tiedonanto. Haluan myös kertoa teille, että 7. huhtikuuta sain kirjeen Nigel Farageilta, joka on Euroopan vapaa demokratian Euroopan puheenjohtaja. Hän vetoaa työjärjestykseen ja muodollisesti esittää valituksen immuniteettiasiassa. Minä olen lähettänyt Faridjille kirjeen ja pyytänyt tämän asian lähettämistä asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi. Sitten esitystä päivä kerrallaan.